Kiitoksia. Sitten Kelly yksi Paljon kiitoksia. Digitaalinen maailma tarjoaa ihmisille valtavan hienoja mahdollisuuksia äh, vapaa-ajan ja työn aloilla. Omassa maassani Skipperinin kaltaiset kaupungit ovat kehittyneet digitaalisiksi keskuksiksi äh, ja tarjoavat valtavan hienoja mahdollisuuksia Ähm, tehdä myöskin etätöitä. Tietenkin tämä vaatii sitä, että laajakaista yhteydet ovat kunnossa. Äh, kotoa käsin tehtävä työ tai koneen lähellä tapahtuva työ tarkoittaa sitä, että äh, myöskin työpaikkaliikenne vähenee ja päästöt niiden myötä nämä ovat hyviä asioita, mutta negatiivisiakin seikkoja koituu. Esimerkiksi psykologista rasitusta ihmisille. Tähän täytyy puuttua Äh, erityisesti, koska e- OECD äh, suosituksetkin tuovat tämän esiin. niin on hyvin tärkeää, että me kehitämme pätevyyttä. Meillä on miljoona tämän alan työpaikkaa menetetty Euroopassa, koska riittäviä IT-taitoja ei ole saatavilla. Kiitos. For one minute, Mrs. Leitao Marques. Leitao Marques, yksi minuutti, olkaa hyvä. 34. E e Foi aprovado kun vuonna 1974 hyväksyttiin laki, joka koski koski Belgiassa junien käyttöönottoa, niin silloin vaununajajat pelkäsivät, että heidän, he menettäisivät työntekijän ja, ja, ja kan, työpaikkansa ja, ja kananmunien tuottajat pelkäsivät, että kananmunat muuttuvat matkalla munakkaaksi tai munakokkeliksi. No, nyt olemme vielä suuremman muutoksen edessä, muutoksen, joka ei tunne rajoja ja joka on paljon vaativampi erilaisten ö, kykyjen ja ö, toimintakyvyn päivittämisen suhteen. Tämä ei suinkaan pelkästään muuta tehtaiden elämää, vaan koko ammatillista elämää ja henkilökohtaista elämää meillä kaikille. Meidän täytyy demokratisoida tieto ja digitalisaation tuntemus ja saada kaikki ihmiset osallisiksi sen tuomista hyödyistä. Hyvin tärkeää on myös se, että kaikki tämä tapahtuu yhteistyöstä sosiaalipolitiikan kanssa, ikään kuin sosiaalipolitiikka ja digitaalinen politiikka olisi eräänlainen nelikätinen pianokappale. Kiitos. Thank you, President. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia historiallisia aikoja ollaan elämässä. Komissio tulee esittämään kolme digitaalista strategiaa heti ensi viikolla, joten tämä vuosi voi olla se hetki ja vuosi, joka antaa uuden kuvan tästä digitaalisesta vallankumouksesta. Mutta kyse on siitä, että annammeko yritysten kohdennetulla mainonnalla tunkeutua omaan maahan, omaan elämäämme vai haluammeko puuttua tähän. Meidän täytyy päättää, miten käytämme ja hyödynnämme hyvällä tavalla tietoja. Google ja muut on keskeisellä siellä, mutta haluammeko, että Google päättää sen, mitä opimme vai meneekö asia toisinpäin? Piakkoin meidän täytyy pohtia sitä, että miten voimme edesauttaa eurooppalaisen elämän edistymistä Äh, digitaalisella aikakaudella ja toivottavasti voimme paneutua siihen. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi komission edustaja Schmidt, olkaa hyvä. Madame la, Madame la Présidente. Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, kuultuani niin tämän keskustelun totean, että on olemassa hyvin laaja konsensus parlamentin jäsenten välillä sekä siitä, että on yhä tarpeen jatkaa digitaalitalouden kehittämistä, sillä vaihtoehtoja todellisuudessa Euroopalle ei ole. Ja samaan aikaan on tarpeen kiinnittää paljon huomiota erilaisiin ulottuvuuksiin tai riskeihin, joita tämä uusi talous tuo mukanaan. Sosiaalisia riskejä, sosiaaliseen suojeluun liittyviä riskejä, riskejä, että eräät yritykset pääsevät kontrolloimaan tietoa. Ei ole mitenkään kohtalon yhteyttä digitaalisen kehityksen tukemisen ja tietosuojan ja sosiaalisen suojelun välillä. Meidän ei tule vain ottaa annettuna tätä teknologista kehitystä, meidän täytyy olla mukana muovaamassa sitä. Ja kuultuani tämän keskustelun olen sitä mieltä, että komission on nyt vedottu vahvasti, että se työstäisi näitä molempia ulottuvuuksia – on totta, että me olemme digitaalisen agendan esitelleet ja samaan aikaan käynnistäneet töitä, jotka tähtävät työsuojelun ja oikeuksien turvaamiseen. Komissio tulee kutsumaan koolle verkkoalustoja ja niihin liittyvää työtä koskevan suuren konferenssin ja toivon, että parlamentti osallistuu tähän. Tietenkin parlamentti osallistuu tähän työhön, sillä Euroopan täytyy olla esimerkillinen digitaalisen kehityksen alalla. Me olemme jo näyttäneet esimerkkiä tietosuojan alalla ja pian voimme näyttää esimerkkiä myöskin äh, sosiaalisen suojelun, sosiaalisten oikeuksien alalla. Äh, voimme sekä ajaa tätä talouden muotoa eteenpäin että saada sen palvelemaan kaikkia. Kiitoksia. Merci beaucoup and uh, now I would like... Kiitoksia. Seuraavaksi neuvoston edustaja Rouva Bronjas, olkaa hyvä. Arvoisat naiset ja herrat, sosiaalinen ulottuvuus, työmarkkinat ynnä muut täällä esillä olet asiat ovat olleet esillä monissa neuvoston päätelmissä. Siksi olen luottavainen sen suhteen, että EU on oikealla tiellä. Me haluaisimme nähdä sellaisia strategioita, jotka asettaisivat puitteet digitaalisten kehityskulkujen tuottamien kysymysten ratkaisemiseksi ja komission ehdotusten myötä tulemme, olen vakuuttunut siitä, että tulemme jatkossakin näissä tärkeissä asioissa tekemään hyvin hedelmällistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Tämä keskustelu päättyy ja tulemme seuraavaan esityslistakohtaan, joka on komission julkilausuma Euroopan sukupuolistrategiasta. Muistutan teitä, että voitte pyytää Catch the Eye-puheenvuoroja ilman puhujalistaa, kuten myös sinisiä kortteja. Tuolla sisään pääsy tuolla ovella on sitten ohjeita näihin proseduureihin. And I would like to give the floor... Haluaisin antaa suoraan puheenvuoron komission edustajalle, komission jäsen Dali, olkaapa hyvä. Arvoisat jäsenet, olen kiitollinen teille, että Euroopan sukupuolistrategia on tämän päivän esityslistalla. Heti alkuun minulle tarjoutui mahdollisuus tavata teidät. Ja keskustelut osoittivat, että me kaikki tiedostamme tämän suuren työmaan, joka tähän aiheeseen liittyen edessämme on. Olen kiitollinen osoittamastanne tuesta Tätä tukea olette osoittaneet komissiolle useampaan otteeseen. Komissio ja sen kansalaiset kaipaavat tukeanne, jotta sekä miehillä että naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla elämän alueilla. Tasa-arvo on Euroopan unionin toiminnan keskiössä ja Euroopan unioniin pitää olla hyvä paikka elää kaikille, mutta me emme ole kuitenkaan vielä päässeet tavoitteeseemme, eli todelliseen tasa-arvoon. Naisille maksetaan edelleenkin vähemmän palkkaa kuin miehille. Joka kolmas nainen on koke- koennut fyysistä ja seksuaalista tai molempia väkivallan muotoja täytettyään 15 vuotta. Ja tämä tarkoittaa miljoonia naisia. Me emme voi hyväksyä tämän tyyppistä epätasa-arvoa. Puheenjohtaja von der Leyen, varapuheenjohtaja Jurova ja muut kollegion jäsenet tukevat minua tässä taistelussa tasa-arvon puolesta. Tasa-arvo on komissiolle keskeinen teema ja tärkeänä virstanpylväänä on juuri Euroopan sukupuolistrategian hyväksyminen todennäköisesti maaliskuun alkupuolella kansainvälisen naisten päivänä tämä hyväksytään ja sitä kautta osoitamme, että olemme sitoutuneet tähän poliittisesti ja että ryhdymme systemaattisesti toimimaan tasa-arvon varmistamiseksi Euroopassa ja Euroopan rajojen ulkopuolella. Tämä on kunnianhimoinen tie, mutta me haluamme saada todellisia tuloksia aikaiseksi ja yritämme työstä, työskennellä niitä vastaan, ja niitä voimia vastaan, jotka yrittävät tätä tasa-arvokuilua kasvattaa. Ja tästäpä syystä nyt, jos koskaan, onkin tarpeen todeta selkein sanakääntein, että komissio on edelleenkin vahvasti sitoutunut sukupuolitasa-arvoon. Keskusteluja strategiasta on käyty laajalti, myöskin julkisen tason yli 1300 vastausta kerran kuulemisen Tämä on kaikkia koskettava asia ja strategia osoittaa, että me haluamme viltavirvaistaa toimintaamme ja ottaen huomioon myöskin alakohtaiset tarpeet. Tarkoituksenamme on systemaattisemmin lähestyä asiaa heti, kun poliittisia päätöksiä ollaan suunnittelemassa. Tarkoituksena on ottaa huomioon kaikessa poliittisessa toiminnassamme juuri sukupuoliulottuvuus. Mitä sisältöön tulee, niin tarkoituksenamme on esittää positiivinen, toimiva visio tasa-arvoon liittyen. Niin, että miehet ja naiset, tytöt ja pojat voivat aina nauttia väkivallattomasta ja stereotypia vailla olevasta maailmasta ja että heillä on mahdollisuus työskennellä vapaasti, johtaa yrityksiä, poliittista toimintaa ja osallistua yhtäläisiin mahdollisuuksiin kaikilla elämän osa-alueilla. Horisontaaliset konsul- äh, asiat otetaan tietenkin huomioon stereotypioita vastaan taisteltaessa. Mitä näihin aihealueisiin tulee, niin strategiassa käsitellään niitä prioriteetteja, joita poliittisissa suuntaviivoissa on mainittu. Voimaannuttaminen, palkkakuilua kaventamalla, sitovien palkka ilmoitusten antaminen tasapainoisempi yritysten äh, hallintotoiminta ja edustusto. Ja yhtä lailla haluamme taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. EUn liittyminen Istanbulin yleissopimukseen on edelleen tästä syystä tärkeä asia. Mikäli tämä ei toteudu neuvoston päätöksestä, vaikka yhdessä sitä ajammekin, niin me yritämme lainsäädäntöteitse yrittää vahvistaa uhrien oikeuksia ja pyrimme sitä kautta myöskin varmistamaan, että sukupuoliperusteinen väkivalta on rikos. Mitä tulee online-maailman väkivaltaan tai digitalisaation liittyvässä digitalisaation hyödyntäminen väkivallan teossa, tämäkin otetaan huomioon. Meidän tarkoituksena me on laajalti kuulla kaikkia koskien muun muassa palkkauksiin liittyviä kysymyksiä. Tähän liittyvä ehdotuksemme on tarkoitus esittää vuoden loppuun mennessä. Jos palkkailmoitukset tehdään, halutaan tehdä pakollisiksi, niin se on tietenkin melkoinen haaste, mutta minä toivoisin, että tällainen mahdollisuus tarjoutuu. Eli että voimme yhtäällä ottaa huomioon sekä työnantajien, työntekijöiden ja kansallisen hallintotason aiheeseen liittyvät tarpeet. Ja nyt mielenkiinnolla jäänkin kuuntelemaan teidän kommenttejanne. Ja minä todellakin toivon, että tuette komissiota, jotta EU voi todellakin edetä todellisen tasa-arvon suuntaan ja myöskin, että voimme varmistaa tasa-arvoisemman maailman. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva komission jäsen. Sitten EPPn puolesta rouva Fransen, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Alkuun kiitokset komissiolle siitä, että asia on näin ö, vahvasti priorisoitu. Tasa-arvo on yksi keskeisistä arvoista, johon Euroopan unioni tukeutuu. sukupuoliindeksi osoittaa, että me olemme vielä kaukana tavoitteestamme ja siksi kaipaamme kunnianhimoista strategiaa, joka päästää äh, antaa meille mahdollisuuden edetä nopeasti eteenpäin. Naisia on olemassa paljon, heillä on luovuutta ja tarmokkuutta ja tätä tulisi myöskin hyödyntää positiivisessa mielessä hyväksi. Meidän pitää antaa mahdollisuuksia myöskin naisille osallistua vahvemmin yritysmaailman johtotehtävissä. Ja yhtä lailla meidän täytyy ottaa huomioon uudet työmuodot, kuten alustatyö. Mutta me tiedämme, että naiset ovat haavaittuvassa asemassa ja tästäpä syystä uusi strategia pitää olla luonteeltaan sellainen, että se tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet, yhtäläisen palkan samasta työstä ja että myöskin naisten kokemasta köyhyydestä päästään eroon. Ja myöskin väkivallan vastainen taistelu on tarpeen yhtä lailla kuin stereotypioiden kitkeminen. Ja meidän on yhtä lailla myöskin varmistettava työ- ja perhe-elämän yhteensovittamismahdollisuudet. Euroopan unioni, joka tarjoaa naisille heidän oi, tar- kaipaamansa oikeudet, johtaa myöskin siihen, että unionista voi kehittyä vahvempia ja uskottavampi. Kiitoksia. Sitten ST-ryhmän puolesta edustaja Noikl, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, arvoisa komission jäsen Daali. Olemme teidän puolellanne, kun on kyse todellisista edistysaskelista tasa-arvon tiellä Euroopassa – Haluaisin sanoa äskeiselle puhujalle, että naiset eivät ole heikompia, vaan systeemit, säännöt, traditiot heikentävät naisia. Me emme ole heikompia, se tulee ulkopuolelta. Jos nyt katsomme strategiaa, joka toivottavasti nyt viiden vuoden jälkeen Euroopassa saadaan hyväksytyksi, meillä on uusia vaatimuksia. Me haluamme kunnianhimoisen strategian, johon kuuluu selkeä toimintaohjelma. Me haluamme selkeitä edistysaskelia, emmekä halua, että naisten oikeuksia vastaan hyökätään. Me haluamme kaikki syrjinnän muodot ö, saada päätökseen, saada kitketyksi pois kaikilla politiikan alueilla, ei ainoastaan sellaisilla, jotka naisille osoitetaan ulko- kansainvälinen kauppa, budjetti, tutkimus, kaikki nämä politiikan alueet. Gender mainstreaming koskettaa kaikkia politiikan alueita, siksi haluamme, että meidät nähdään ja otetaan huomioon kaikilla politiikan alueilla. En halua mennä näihin pääteemoihin, naisiin kohdistuva väkivalta, eh, tai työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. En halua puhua niistä ilman sukupuoli- ja seksuaalioikeuksia. Haluan nostaa ihan toisen teeman keskiöön. Ja tämä teema on tasa-arvon ja demokratian välinen sidos. Se on hyvin tärkeä asia. Me vaadimme, että tehdään tutkimus, joka katsoo, mikä on nationalististen politiikkojen vaikutus tasa-arvoliikehdintään, että kaikissa jäsenmaissa jatkuvasti tutkitaan ja seurataan naisten aseman kehitystä. Tasa-arvo liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen ja se, joka rikkoo tasa-arvon, se saa, sen pitää Euroopan unionin jäsenmaiden saada tuta, mitä seurauksia siitä on. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Renew Europe ryhmän nimissä Rova Tolere. Euh, Madame la commissaire. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, äh, kiitoksia sitoumuksestanne ja energiastanne, äh, jota te olette osoittaneet äh, tämän tasa-arvostrategian eteen. Sille on nyt korkea aika. Suurten mullistusten edessä niiden, joita Euroopan unioni kohtaa, nyt on korkea aika tehdä miesten ja naisten yleistä tasa-arvoista todellisuutta. Minun maassani abortti tuli vuonna 1974 lailliseksi, mutta 2020 meillä on yhä sellaisia äh, henkilöitä Euroopan unionissa, jotka eivät saa tasapuolista ystävällistä pääsyä aborttiin. Kaikkien Euroopan kansalaisten pitäisi kuitenkin olla terveyskysymyksissä tasa-arvoisia sukupuolen lisääntymisterveysoikeuksien rikkominen on naisten oikeuksien rikkomista. Nämä ovat ihmisoikeusrikkomuksia ja näitä vastaan meidän täytyy taistella. Meidän täytyy myöskin puhua sukupuolitusta väkivallasta täytyy aloittaa ensin taloudellisesta väkivallasta. Kun tarkastelemme naisten ja tyttöjen ja taloudellista tilannetta, palkkaerot ovat yhä mahdottomia hyväksyä naisten ja miesten välillä sekä palkansaajina että eläkeläisinä. Samasta työstä pitäisi saada sama palkka naisten ja miesten, olivatpa he sitten mistä tahansa, olivatpa heidän vakaumuksensa mitä tahansa. Sama palkka samasta työstä on mahdotonta hyväksyä että naisia pidetään ikään kuin vammaisina sen takia, että heillä on lapsia. Ähm, meillä on Nobel-voittajia, jotka ovat naisia, mutta siitä huolimatta he ovat äh, työelämässä aliedustettuna. Meidän täytyy taata äh, pääsy äh, tehtäviin. Me tarvitsemme konkreettisia pakollisia toimia, kuten mainittua, ja Euroopan unionissa on esimerkkejä siitä, kuinka tämä ei haittaa yritysten kilpailukykyä. Meidän täytyy myöskin vastustaa fyysistä väkivaltaa. Istanbulin yleissopimus on jumiutunut. Meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja neuvoston jumiin. Meillä täytyy olla direktiivi, joka tuomitsee kaikki erilaiset väkivallan muodot. Meidän täytyy löytää myöskin intersektionaalinen lähestymistapa asiaan. Lopettaisin toteamalla, että me olemme ehdottaneet Simon Vei-palkintoa joka voisi olla palkinto kenelle tahansa eurooppalaiselle, joka tukee tasa-arvoa. Meidän täytyy nyt pyrkiä harmonisoimaan ylöspäin. Kiitoksia pani poseł. Przypominam o... Kiitoksia. Pyydän, että pidätte kiinni puheajoista. Seuraava puhuja on Christian Andersson. Ja haluan muistuttaa kaikille kollegoille, että täällä ei saa käyttää lippuja eikä muitakaan symboleja. Nyt puhun edustajalle, joka on seuraavana puheenvuorossa. Pyydän, että otatte nuo liput pois parlamentin palvelujen pitäisi muistuttaa kollegoja, että tämä ei ole sallittua parlamentissa. Olkaa. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Sitzungspräsidium Ilmeisesti kansallisia lippuja täällä pelätään, se on kyllä hi- häpeällistä, mutta kuten toivottiin, niin lippu pistettiin piiloon. Mutta me puhumme täällä strategiasta. Sukupuolten välinen tasa-arvo on jo olemassa, sillä kaikki syntyvät samalla tavalla. Miehet ja naiset, ja kukaan ei sitä voi kiistääkään, että vaikka molemmilla sukupuolilla on sama arvo, niin silti mieltymykset, vahvuudet ja heikkoudet ovat erilaiset. Miehet ja naiset kokevat erilaisia haasteita. Miehet ikään kuin kärsisivät joistain etuuksista. No miksi siihen puututaan? Miksi komissio ei keskity niinkään harmoniseen yhdessäoloon ja siihen, että miehet olisivat miehiä ja naiset vaan rohkeasti naisia? Mitä tulee sitten epäoikeudenmukaisuuteen työpaikoilla? Eikö kansallisella tasolla ja yritystasolla pitäisi puuttua tähän? Ei, vaan me kaipaamme EU-keskusjohdon käskytystä. Ja kyllähän perheessä pitää päättää, kuka tiskit tiskaa, kuka siivoaa, kuka lapset kasvattaa. Milloinkohan komissio esittää oman toimintaehdotuksensa, jossa päätetään siitä, että kuka sitten perheessä vastaa rintaruokinnasta. Tämä on aivan kauheita syrjintää, varsinkin niiden naisten syrjimistä, jotka ovat päättäneet tehdä työtä perheensä eteen. Ei, komissio on vain päättänyt, että naiset vaan survotaan työmarkkinoille. Mutta ilmeisesti näitä kiintiöitä vaaditaan vain johtotehtäviin. Mutta jos on rekkakuskeista tai putkimiehistä ja naisista, niin missä ne kiintiöt silloin ovat? Meidän ei pitäisi lähteä tässä vain kokeelliselle tielle ja katsoa jotain ihmeellisiä kaavioita. Teidän ei pitäisi vain ainoastaan toimia omien mieltymystenne mukaisesti, vaan yrittäkää varmistaa, että ihmiset voivat olla ihmisiä. Kiitoksia, että otitte tuon lipun pois Tämä ei johdu siitä, että me pelkäisimme yhtään mitään, vaan nämä säännöt koskevat kaikkia. Seuraava puhuva, puhuja on edustaja Kunke, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Det som måste vara med i EUs nya strategi. Äh, kiitoksia rouva puhemies. Äh, uuteen tasa-arvostrategiaan pitäisi ottaa pitkällinen lista asioita mukaan, talousarvioseikkoja, ulkopolitiikkaa ulkopolitiikka ja niin edespäin. Mutta mutta minä kaipaan kyllä vihreänä täältä suurta äh, haastetta, nimittäin ilmastokysymyksiä. Tekin tietävät, että naisiin iskevät nämä ilmastonmuutokset haitalliset vaikutukset vielä pahemmin, sekä sosiaaliset ja taloudelliset sellaiset. Pariisin sopimuksessa olemme todenneet, että on aika äh, tehdä muutoksia tasa-arvoasioihin. Ja kun Ursula von der Leyen valittiin komission puheenjohtajaksi, hän lupasi kiinnittää mahdollisimman paljon huomiota tasa-arvoon. Kun hän vihreän kasvun sopimuksen esitteli, siellä ei kuitenkaan ollut sanaakaan tasa-arvoon liittyen. Komissio kun ajattelemme nyt ilmastotasa-arvoa, Meillä on paljon tehtävänämme. Me olemme, minun ryhmäni olemme pyytäneet äh, eräitä asioita, nimittäin sitä, että äh, me keskittyisimme ilmastonmuutosasioissakin siihen, että selkeästi tasa-arvo huomioidaan ja että tekisimme ähm, rakentavaa yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ECRn puolesta Edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Yksi minuutti. szanowni państwo. Równość jest... Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tasa-arvo on yksi Euroopan unionin periaatteista. Niinpä uusi strategia sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Sen pitäisi olla realistinen ja kunnianhimoinen samaan aikaan. Mitä uusia haasteita on? Esimerkiksi taistelu palkkakuilua ja eläkekuilua vastaan ja feminisaatiota vastaan. Haluaisin ehdottaa laillisia säännöksiä, jotka vahvistaisivat sitä, että naiset voisivat käydä työssä ja kasvattaa lapsia samaan aikaan. Eli pitäisi kunnioittaa tätä kotona ilmaiseksi tehtävää hoivatyötä ja kotityötä myös naisiin kohdistuva väkivalta ovat ongelmia, kyberväkivalta ja ihmiskauppa. Naisia uhkaillaan esimerkiksi sukupuolielinten silpomisella ynnä muuta. Tämäkin on tärkeä osa strategiaa. En halua puuttua jäsenmaiden omaan toimialueeseen, mutta parlamentilla on tässä myös tärkeä osa. Kiitoksia ja seuraavaksi GUE NGL-ryhmän puolesta edustaja Pereira. Yksi minuutti, olkaa. Obrigada, presidente. Qualquer strategia para igual... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Kaikki tasa-arvostrategiat, niiden pitää paneutua muun muassa sosiaaliseen syrjintään ja väkivallan kitkemiseen. Vääryksistä pitää päästä eroon. Miehiä ja naisia pitää kohdella samalla tavalla. Sama palkka pitää maksaa, sama eläke. Heille pitää taata samat työskentelyolosuhteet. Koulutuksen, jatkokoulutuksen, terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset liittyvät myöskin tasa-arvoon. Ja sitten täydellä palkalla suoritettava vanhempainvapaa, sekin pitäisi tarjota. Tämä ei saa olla pelkkää sanahelinää, vaan kysehän on siitä, että työ- ja perheelämä voidaan sovittaa yhteen. Yhtä lailla tarvitaan mekanismeja ja mahdollisuuksia työ- ja perhemaailmassa, jotta näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja Adinolfi, yksi minuutti, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Äh, me keskustelemme paljon täällä parlamentissa äh, naisten oikeuksista ja tasa-arvosta, mutta meidän täytyy sanoa totuus. Ei ole olemassa mitään tasa-arvoa miesten ja naisten välillä. Me huomaamme, että tasa-arvoista kohtelua ei ole, ei myöskään palkkatasa-arvoa ole, ähm, vaikka nämä saattavat olla laissa Euroopassa meillä on yhä orjan kaltainen tilanne monilla naisilla. Heitä pidetään kauppatavarana ja naisia ähm, myöskin surmataan. Meidän täytyy pyrkiä olemaan aktiivisempia asiassa. Äh, meidän täytyy katsoa myöskin uuteen sukupolveen kasvattakaa lapset, opettakaa heille äm, kunnioitusta muita kohtaan ja opettakaa tämä sekä pojille ja äh, tytöille. Tämä opettakaa että tytöille, että heidän pidä olla riippuvaisia kenestäkään, ei fyysisestä eikä äh, henkisestikään. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Esteras Ferraguit, yksi minuutti, olkaa. Kiitoksia puhemies olemme saaneet 2016-2019 strategian valmiiksi ja nyt meillä on uusi 2020-2024 strategia, joka on oltava prioriteetti parlamentille, komissiolle ja neuvostolle, että etenemme sitoutuneesti ja päättäväisesti kohti sitä, mitä Eurooppa vaatii, kaikkien ihmisten tasa-arvoa. Se on demokraattinen kysymys. Demokraattia ei ole ilman tasa-arvoa. Ei ole olemassa kukoistavaa tulevaisuuden yhteiskuntaa ilman ihmisoikeuksia. Siksi meidän täytyy taistella palkkakuilua ja vastaan eläkekuilua vastaan, kuten myös sen direktiivin puolesta, joka koskee palkkaläpinäkyvyyttä. On myös stereotypioita, joita vastaan on taisteltava, jotta voimme saavuttaa tuon oikean todellisen tasa-arvon. Myöskään päätöksenteossa ei vallitse tasa-arvo, siksi täytyy ryhtyä erityistoimiin, jotka ovat inklusiivisia myös sukupuoleen liittyvä väkivalta. Viimeaikaiset tilastot kertovat, että yksi kolmesta naisesta on kokenut välijalkaa ja väkivaltaa anteeksi. Ja myös tekoälyä täytyy pohtia osana tätä strategiaa. Ihmisellä täytyy olla indikaattoreita nais, sukupuolen mukaan, iän mukaan ja niin edelleen. Kiitoksia. Kiitos. Sitten pirmiausia noriu padėkoti jums ponia komisare už aktyvę poziciją. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä hyvä komission jäsen tästä aktiivisesta alusta ja myöskin siitä, että te pyritte mahdollisimman nopeasti ähm, tarttumaan tähän tasa-arvostrategiaan. Toivon teille parasta mahdollista menestystä. Kuitenkin äh, meidän täytyy hyvin selkeästi äh, ilmaista se, mitä tässä strategiassa tarvitaan. Tarvitsemme ensinnäkin äh, toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäistäksemme ja meidän täytyy ratifioida Istanbulin yleissopimus. Ja tämä koskee myöskin politiikkaa. Edellisellä vaalikaudella me pyrimme koordinoimaan sekä yksityis- että perhe perhe-elämää ja äh, nyt jäsenmaiden tulisi toimeenpanna näitä päätöksiä oikein. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että palkka sukupuolten välillä häviävät. Minä toivoisin teiltä, että... Rodriguez Ramos. Wystąpienia półtorej minuty. Sitten Rodriguez Ramos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ante, On erittäin tärkeää, että viemme eteenpäin tätä sukupuolten välisen tasa-arvon strategiaa ja se on tänä päivänä vielä tärkeämpää kuin ennen, kun Euroopassa tulee esiin totalitaarisia ideologioita, jotka aloittavat siitä, että naisten oikeuksia ja naisten vapauksia vastaan taistellaan. Kaikkein pahin ilmaus tästä on väkivalta. Ja pahin sukupuolisen väkivallan muoto ovat naisten murhat. Ja niitä, niille ei näy loppua Euroopassa. Siksi meidän täytyy puhua hyvin selvästi. Olemme jumissa eh, Istanbulin yleissopimuksen kanssa eh, älkööt ne maat, jotka eivät vielä ole sitä ratifioineet, anta, antako meidän ö, eh, pysähtyä. Yksi asia ovat, on tieto, data. Ei voi olla, ettei Euroopan unionilla ole tiedossaan tietoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Meillä on rajallisia tietoja, meillä on tietoja, joita ei pystytä tarkistamaan. Niinpä Istanbulin yleissopimuksen artiklan 1 mukaan me tarvitsemme sellaisia tietoja, jotka todella kertovat, mitkä ovat todelliset väkivaltaluvut, jotta voisimme ryhtyä taistelemaan tuota väkivaltaa vastaan. Ja tarvitsemme tämän lisäksi myös nimen tälle väkivallalle ja oikea nimi on rikos. Se on rikosoikeudellisesti rangaistava teko ja tämä pitää myös mainita Euroopan unionin sopimuksissa. Olen vakuuttunut siitä, että pääsemme tällä tiellä edel- eteenpäin ja tämä parlamentti on teidän kumppaninne tässä työssä. Kiitoksia. Sitten Liisi Kiitoksia puhemies. Äh, me tuemme äh, tasa-arvoa yhteisenä arvona, mutta jos haluamme olla johdonmukaisia, meidän pitäisi tukea äh, tätä kaikessa Euroopan unionin politiikassa ei vain sanoina, vaan todellisena vallankumouksena, kulttuurillisena vallankumouksena ja tekoina. Naisten osallistuminen työelämään luo hyvinvointia ja mm, on tärkeää purkaa esteitä sen tieltä. Se, että Euroopan unionin toimielimet ähm, tukevat tasa-arvoa todistaa, että tämä palvelee myöskin äh, taloutta. Mutta pystyvätkö naiset yhdistämään työ- ja perheoleman? Meillä varmaankin on 10 miljoonaa lisämahdollisuutta ähm, työelämässä olemassa, mutta minkälaisen tasapainon me oikein löydämme ähm, perhe- ja työelämän välille. Tämä täytyy ottaa huomioon myöskin uusissa politiikoissa, digitaalialalla, uudessa vihreässä kasvusopimuksessa. Äh, muuten tilanne on vielä dramaattisempi. Nyt kun meillä on uusi komissio ja siellä on mahdollisuuksia toimia, meidän täytyy pyrkiä muuttamaan asioita monilla politiikan aloilla ja pyytää, että myöskin tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon talous tasa-arvonäkökohdat äh, käsitellessään talousarviota. Ähm, ensimmäisen kerran tämä on mahdollista 2021 keväällä. Ähm, nyt Ursula von der Leyenin komissio voisi tukea naisia. Ernest Urtasun. Sitten Urtasun, olkaa hyvä. Thank you, Commissioner. It's extremely... Kiitoksia. Tämä on hieno uutinen, että vihdoinkin meillä on strategia. Niin kuin täällä sanottiin, niin edellinen strategia päättyi jo vuosia sitten viime kaudella häpeällistä. Kylläkin meillä ei ollut strategiaa. Nyt onneksi sellainen tulee ja toivottavasti se on feministinen luonteeltaan. Sitä odotetaan Kyllä, kautta Euroopan ja toivoisin, että olitte kunnianhimoisia alalla kuin alalla. Sosiaalistaloudellisella saralla me kaipaamme sitä veroavomusdirektiiviä, sekin on tärkeä asia. Meidän täytyy kitkeä väkivaltaa, Istanbulin sopimuksen ratifioimatta jättäminen on sietämätön tilanne. Kyllä meidän täytyy yhdessä toimia näiden asioiden tiimoilta. Me toivomme, että tässä todellakin vaalitaan valtavirtaistamista. Tämä on erittäin tärkeää. Silloin kun komissio ehdotuksiaan työstää, niin aina pitää huomioida tasa-arvo. Eli me tuemme teitä, tehkäämme nyt jotain uutta ja sellaista, joka saa muutoksen aikaiseksi. Kiitoksia. Pośle głos zabierze pani poseł Angelika Anna Możdżanowska. Czas Seuraavaksi ECRn puolesta Mojenovska, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä on erittäin hyvä uutinen, kun työskentelen tämän sukupuolten välisen tasa-arvostrategian parissa. Tämä on haaste, joka meidän on otettava vastaan. Puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta, teknologisesta edistyksestä, digitalisaatiosta, mutta silti meillä ei vielä ole tasa-arvoa näinkin tärkeällä sektorilla sukupuolten tasa-arvosta. Jos 2020 vuonna kaikki maat globaalisti onnistuisivat poistamaan sukupuolen perustuvan syrjinnän, niin bruttokansantuote kohoaisi kuudella miljardilla dollarilla. Meillä ei ole varaa naisten syrjintään, ei sosiaalisesti eikä taloudellisesti. Se ei ole pelkkä palkkakuitu, kyse ei myöskään ole pelkästä köyhyydestä naisten keskuudesta, sillä tuo palkkakuilu on 16 prosenttia ja eläkekuilu on yli 45 prosenttia

Naiset ovat aina voineet osallistua, mutta heillä on aina ollut kaksi asiaa kannateltavaa, sekä perhe että yhteiskunnallinen. He ovat ikään kuin yhteiskunnan tukipilameri, ja tästä syystä nimenomaisesti heidän oikeutensa eivät täysin toteudu tällä hetkellä. Viimeisen kolmen vuoden aikana, kun vertailemme naisten ja miesten työttömyyslukuja, se on 11, siinä on 11 prosentin yksikön ero. Ja kun katsomme vielä vaikka väkivaltatilanteita siellä, luvut ovat myöskin erilaisia, 16 prosenttia eroa. Tämä koskettaa meitä kaikkia, sekä naisia että miehiä. Jos miehet eivät muuta rooliaan ja jos me emme toiminnaista. No on mahdotonta päästä näistä tilanteista, joissa usein heidän oikeuksiaan rikotaan. Meidän täytyy muuttaa rooleja. Feminismi ei ole mikään naisasia, se on koko yhteiskunnan asia. Kiitoksia. Seuraavaksi Louva Lukaczewska. Yksi minuutti, olkaa Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca! myślę że wstydem jest że w xxi wieku kobiety. Paljon kiitoksia. On häpeällistä, että näinä aikoina Euroopassa ja e- maailmanlaajuisesti naiset kohtaavat epätasa-arvoa. Tämä on kyllä Euroopan komission kannalta hyvä asia, että tämä on nostettu prioriteettiaiheeksi. Strategiassa pitää ottaa huomioon myöskin eri aloilla toimivien naisten tarpeet. Maaseudulla elävät naiset on huomioitava. Siellä hoitopaikkojen määrä on pienempi, terveydenhuollon saatavuus on heikompi, taloudelliset mahdollisuudet ovat pienemmät. Naiset kylläkin saavat kouluttautua, mutta eivät kuitenkaan pääse hyvä palkkaisiin töihin tai heille maksetaan pienempää palkkaa kuin miehille. Naisiin kohdistuu väkivaltaa työpaikalla kotona. He elävät taloudellisen itsenäisyyden haasteiden keskellä. Vammaiset naiset joutuvat myöskin päivittäin taistelemaan eri ongelmien kimpussa – meidän välillä on suuria eroja, mutta meillä on yhtäläiset mahdollisuudet puhua tästä samaisesta aiheesta, joka koskettaa niin monia naisia kautta Euroopan. Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Matic. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja olkaa ystävälliset ja noudattakaa puheaikoja, koska muuten viette aikaa ihmisiltä, jotka haluavat käyttää sinisen kortin tai catch the eye-proseduurin mukaisia oikeuksiaan. Kiitos. Hvala predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että Euroopan unioni uuden sukupuolistrategiansa kautta on näyttänyt omat prioriteettinsa. Tämä tapahtuu ajan hetkellä, jolloin tarvitaan selkeitä askelia, jotta regressiivistä käyttäytymistä ja naisten oikeuksien polkemista yritetään harjoittaa. Euroopan unionihan on tasa-arvon unioni ja samojen oikeuksien, yhtäläisten oikeuksien unioni. Mitä tulee seksuaali- ja sukupuolioikeuksiin, takaiskuja on tapahtunut paljon, on olemassa ö, lainsäädännön mukaista seksuaalista diskriminointia ja kaikki tämä palautuu patriarkaaliseen järjestykseen, joka kaivaa maata demokratian alta. Toivon, että tämä uusi strategia nyt osoittaa, ettei Euroopan unioni ole unohtanut rooliaan edistyksellisenä unionia eikä palvele niitä, jotka haluavat viedä Euroopan unioni takaisin pimeisiin, synkkiin aikoihin. Sitä me emme tule sallimaan. Tulemme katsomaan tarkoin, mitä täällä tapahtuu. Seuraavaksi Klatin Check, yksi minuutti. Thank you. I'm very glad. Kiitoksia. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan unioni työstää tasapainoarvostrategiaa. strategiaa Tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin korostaa vain yhtä seikkaa tähän teemaan liittyen, nimittäin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Usein kun puhumme tästä väkivallasta, puhumme luvuista yksi kolmesta naisesta. Haluaisin puhua näistä henkilöistä. Minulle hän on naisiin kohdistuvan väkivallan kasvot, hyvin rohkea henkilö, eh, jonka kimppuun julmasti hänen ex-puolisonsa hyökkäsi hänen kotonaan, eikä hän saanut tämän jälkeen eh, lääkärin apua, ei poliisin suojelua, suojelua ja myöhemmin Unkarin oikeusministeri usean kertaan totesi, että Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi on joukkohysteriaa. No, Venäjät on rohkea nainen. Hän on ollut täällä Euroopan parlamentissa ja hän tulee palaamaan. Hän ajaa naisten suojelua ja haluaisin vedota komissioon, jotta se toimisi nyt lupaustensa mukaisesti ja toimisi naisten, naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen sopimusten mukaisesti. Ja myöskin vetoisin sen puolesta, että Euroopan unioni Istanbulin sopimuksen hyväksyisi. Minä. Kiitoksia oikein paljon. Olkaa ystävällisiä tämän parlamentin, kunnioittakaa tämän parlamentin sääntöjä, pyytäisin, että ette käyttäisi julisteita täysistuntosalissa tulevissa puheenvuoroissa. Nämä säännöt koskevat meitä kaikkia. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Räntkelle. Yksi minuutti. Luisa Regimenti. Puutori minuutti. La donna è un mistero. Nainen on mysteeri, äh, joka äh, vakaumuksensa ja tehtävänsä kautta rakentaa sukupolvia ja palvelee ihmiskuntaa päivittäin intuitionsa ja anteliaisuutensa kautta sekä perheessä että yhteiskunnassa. Hän työstää kulttuuria järjen ja tunteiden kautta naisellisuuden avulla – nainen vaikuttaa maailmaan ja vaikuttaa myöskin ihmissuhteiden toteutumiseen. Kun me katsomme yksilön oikeuksiin keskittyvää taistelua ei ole epäilystäkään siitä, että nykyisin meillä on vielä paljon esteitä, jotka estävät niiden täyden toteutumisen todellinen naisten emansipaatio on kysymys, jota ei enää voida jättää sivuun. Kaikki naiset, jotka uhrauksia tehden hiljaa ollen ovat toivoneet parempaa, kohtaavat monimutkaisen ähm, todellisuuden, jossa on erilaisia väärinkäytöksiä, ähm, usein jopa hengen vieviä sellaisia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, tietämättömyyttä ja niin edespäin. Näistä syistä komission aloite on tervetullut mielestämme. Aloite tukea tasa-arvoa sukupuolten välillä ja luoda seurantamekanismi. Puhujen mikrofoni katkaistiin. Kiitoksia. Ja nyt sitten Rova Raintke, yksi minuutti. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Monia monia asioita haluaisin tässä strategiaan liittyvässä keskustelussa nostaa esille, mutta kaksi tärkeintä haluaisin nyt mainita. Ensinnäkin tämä oikeudellinen ehdotus palkkakuiluun liittyen, sitä on kaivattu pitkään. Ehkäpä kannattaa muistaa, että 63 vuotta on odotettu, että EU on esittänyt tähän liittyvän ehdotuksensa. Se riittänee selitykseksi. Ja toinen asia, niin kuin täällä jo todettiin, niin on tärkeää, että sukupuoliperusteiseen liittyvän vakavalta liittyen meillä pitäisi olla direktiiviteksti. Meidän pitää vastustaa sukupuoliperusteista väkivallan tekoa. Minä uskon, että Trumpin ja Putinin ja Bolsonaron aikakaudella meidän täytyy aina muistaa, että me tarjoamme va- vapautta, oikeutta ja toivoa naisille. Ja minä uskon, että tämä strategia tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tarjota sitä, mitä meiltä odotetaan. Ja siksipä meidän täytyykin saada tämä strategian toimimaan. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Stegrud. Yksi minuutti, olkaa. Fru talman. Jag är oerhört tacksam över tidigare generationers kvinnokamp. Arvoisa puhemies, olen äärimmäisen kiitollinen kaikesta, mitä naisten hyväksi on tehty ja hedelmät ovat jo näkyvissä korkeakouluissa ja johtotehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla että sosiaalisessa mediassa on yhä enemmän naisia. Siksi minusta on ikävää, että edelleen annetaan naisista sellainen kuva kuin he olisivat uhreja. Ja usein sanotaan, että patriarkkaa sosiaaliset struktuurit ovat siihen syynä ja syrjintä on siihen syynä, mutta kaikkein tärkein ongelma tässä uudessa strategiassa on se, että se on väärin muotoiltu ja oikeastaan se tuo sitten vain uusia etuoikeuksia uudelle ryhmälle. Toki toimenpiteitä tarvitaan, mutta me emme saa vanhaa epäoikeudenmukaisuutta korvata uudella. Me olemme usein eh, pitkään olleet tehneet työtä vapauden hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Elena Kontura, yksi minuutti. για να πετύχει η στρατηγική... Paljon kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Jos me haluamme menestyksekkään tasa-arvostrategian, niin kyllä jäsenvaltioiden pitää ensin hyväksyä nämä kehykset, joka sisältää myöskin tasa-arvon liittyviä suuntaviivoja. Jos järjestelmä on velvoittava ja jos Istanbulin yleissopimus allekirjoitetaan kaikkien toimesta, niin silloin voidaan taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Mutta yhtä lailla meidän täytyy taistella myöskin palkkakuilua vastaan. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että naiset ovat yhtä lailla edustettuna yritysten johtoportaissa kuin miehetkin. Sanktioitakin on langetettava, jos naisia työmaailmassa häiritään. Yhtä lailla tärkeä on sukupuoliterveyteen liittyvät asiat. Tätä kautta voidaan eriarvoisuudesta päästä eroon. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rondinelli, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni ja jäsenmaat ovat jo vuosien ajan olleet sitoutuneita taisteluun tasa-arvon ja sukupuolten tasa-arvon puolesta, mutta tähän saakka politiikat ovat olleet riittämättömiä, jotta taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen vahinko, jonka uhrina naiset ovat, olisi voitu ylittää. Minkä takia? Koska talouselämä ja talousmaailma ei halua vaku, vakuuttuneesti lähteä muuttamaan näitä asioita. Meille tämä, tämä strategia on hyvin positiivinen, mutta sen täytyy olla innovatiivinen ja ottaa huomioon suuret muutokset, kuten digitaalinen vallankumous. Sillä jos me emme hallinnoi tätä hyvin, niin se lisää miesten ja naisten välisiä eroja ja eriarvoisuutta. Naisten, välin, naisten kokema syrjintä tapahtuu työpaikalla ja Euroopan unionin toimielinten, kuten myös kansalaisyhteiskunnan, on tehtävä kaikkensa, jotta tämä naisten, naisiin kohdistuva sekä psyykkinen että fyysinen väkivalta saadaan kitketyksi. Arvoisa komission jäsen Dalin, me tuemme tätä strategiaa ja tämä on äärimmäisen tärkeä sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävä strategia. Kiitos. Kiitoksia. Maria Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, on hienoa, että strategia on nyt julkaistu. Tasa-arvon ajaminen, sen pitäisi kuulua Euroopan unionin perustehtäviin. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on erittäin tärkeä, kun puhutaan yhteisistä arvoista ja tavoitteistamme. Yhteiskunta kehittyy ja tästäpä syystä meidän täytyy myöskin huomioida, että meillä on yhteiset arvot. Niin kuin täällä on sanottu, naisin kohdistuva väkivalta, on yksi seikka, johon voidaan puuttua vain tosi toimilla. Meidän täytyy tarjota myöskin naisille yhtälaiset mahdollisuudet, mutta meidän täytyy myöskin sosiaalisen kehityksen ja koulutuksen kautta puuttua asiaan. Naisten ei pitäisi koskaan pelätä tekemiään päätöksiä. On erittäin tärkeää, että me saamme aikaiseksi suvaitsevan ja eläväisen Euroopan unionin. On hienoa, että komissaari on ottanut tämän asian esityslistalle ja minä olen tyytyväinen, että täällä on niin monia miehiäkin paikalla. Hienoa, että te tuette strategiaa, sillä ilman yhteistyötä tästä tulee pelkkä paperitiikeri. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro, rouva Picerno. Yksi minuutti, olkaa. kiitoksia komission jäsen kiitoksia rouva puhemies Muutaman viikon kuluttua Euroopan unionilla tulee olemaan oma sukupuolistrategiansa. Tämä on erittäin hyvä uutinen, erinomainen uutinen, kun otamme huomioon, että viime lainsäädäntökauden aikana ei ollut minkäänlaista strategiaa, joten toivotamme erittäin tervetulleeksi tämän toimenpiteen arvoisa komission jäsen. Tämä on oikein hyvä uutinen, myönteinen asia, koska Eurooppa ilman muuta on se paikka maailmassa, jossa naisilla on eniten oikeuksia ja joissa sukupuolten välistä epätasa-arvoa on vähiten. Silti tehtävää on paljon. Tilastot osoittavat sen palkkakuilu, eläkekuilu. Ja minun on kyllä sanottava, että naisten prosenttiosuus johtotehtävistä on naurettava. Sanomalehdet ovat täynnä uutisia naisiin kohdistuvasta väkivallasta, vainoamisesta – tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. Tämä on sietämätön rajoite meidän vapaudellemme ja elämällemme. Tarvitsemme siis sitovia toimenpiteitä, emmekä listaa hyvistä tarkoituksista ja aikeista direktiiviä, joka luo pakollisia sitovia toimenpiteitä, jotta voimme auttaa siskojamme Ensiksi heiltä tuhotaan sielu ja sen jälkeen heidät tapetaan. Ja kaikki on patriarkaalisen kulttuurin syytä. Kiitoksia. Seuraavaksi Pislaru. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Doamnă doamnă... Kiitoksia rouva puhemies. Hyvä komission jäsen Dalli, minulla oli virallinen puhe, jonka olin kirjoittanut, mutta jätänkin sen nyt sivuun, jotta voisin välittää ähm, välittömämmän tunteellisen viestin. Monet ovat sitä mieltä, että tasa-arvokysymykset äh, ovat äh, ähm, pienempiä kysymyksiä, että tämä koskettaa heidän vaimoaan tai heidän äh, tytärtään, mutta Äh, meillä on erityyppistä väkivaltaa. Minä olen neljän äm, pojan isä ja uskon, että on äh, tarpeen toimia äh,